Kuten tiedätte, meillä on tässä ensimmäisenä kohtana esityslistalla tänään Lissabonin sopimuksen ja oikeudellisesti sitovan perusoikeuskirjan kymmenes vuosipäivä. Muistutan jäseniä siitä, että tässä tilan, tilaisuudessa ei ole menettely ilman puhujalistaa eikä sinisen kortin menettelyä. Hyvää neuvoston puheenjohtaja, hyvää komission puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, kiitoksia läsnäolostanne tänään. Voimme täällä yhdessä juhlistaa 10. vuosipäivää siitä, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, samoin kuin oikeudellisesti sitova perusoikeuskirja. Ensimmäinen joulukuuta Meillä oli hieno seremonia Euroopan historian talossa. Von der Leyen, Michel ja Christine Lagarde olivat siellä mukana ja halusimme symbolisesti muistaa kyseistä vuosipäivää ja tervehtiä uuden institutionaalisen syklin alkamista tämän vaalikauden myötä. Aina kun matkustamme Strasbourgin kuljemme Saksan läpi, ylitämme rajan, emmekä edes huomaa sitä. Kyseessä on raja, joka vuodesta 1870 on ollut veren tahrima sukupolvien ajan. Meillä on aivan normaalia ylittää tuo raja aivan rauhallisesti. Mutta tämä on saavutus, valtava voitto. Meidän ei pidä pitää sitä itsenä, itsestäänselvyytenä, varsinkin tänään kun olemme Ardenien taistelujen vuosipäivää myös juhlimassa. 75 vuotta on mennyt siitä. Kymmenet tuhannet nuoret eurooppalaiset siellä menehtyivät ja se on merkittävä monille sukupolvella. On tärkeää muistaa, että Euroopan hanke on ainoa hanke, jonka myötä olemme voineet rakentaa rauhan alueen, vapauden, demokratian alueen – Nämä ovat niitä arvoja, joita meidän on joka päivä puolustettava ja tekemällä työtä Euroopan unionin puolesta tekemällä siitä vahvemman ja tehokkaamman. Kun Lissabonin sopimus astui voimaan kymmenen vuotta sitten, se oli merkittävä askel eteenpäin Euroopan toimielimille, kansalaisille ja maillemme. Erityisesti Euroopan parlamentille, eurooppalaiselle demokratialle, koska se vahvisti tämän unionimme parlamentaarista luonnetta, sen tehokkuutta, sen avoimuutta. Se antoi merkittävän roolin myös kansalaisille. Kansalaisilla on nyt vahvempi ääni Lissabonin sopimuksen myötä. Kymmenen vuoden ajan parlamentti on jakanut neuvoston kanssa äh, toimivallan parlamentin äh, EU-talousarvion e hyväksymisessä ja sillä on merkittävämpi äh, rooli Euroopan politiikassa, mutta ei pidä unohtaa, että lukujen takana on budjettikohdat ja rahoituskehykset ja näiden kaikkien takana on aina ihmisiä. Euroopan on annettava ja kyettävä antamaan vastauksia. Lissabonin sopimuksen myötä ja vapauden, yhdenvertaisuuden, demokratian, solidaarisuuden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen myötä näistä kaikista on tullut pilareita, joille Eurooppa perustuu. Kymmenen vuotta nämä oikeudet ovat olleet oikeudellisesti sitovia kaikissa jäsenvaltioissa, kaikissa toimielimissä. Valitettavasti kuitenkin syrjintä jatkuu myös omissa maissamme. Uutiset jatkuvasti muistuttavat siitä, että naisiin kohdistuu väkivaltaa, rasismia ja erityyppistä suvaitsemattomuutta edelleen on olemassa ja se nöyryyttää suurta määrää eurooppalaisia tämän vuosipäivän, kun, kun kunniaksi haluaisin uudistaa sitoumuksemme vapaamman ja solidaarisemman Euroopan puolesta. Meidän on edelleen ajateltava omat tulevaisuuttamme yhdessä. Meidän on kuljettava yhdessä. Viime vaaleissa kansalaiset lähtivät vahvasti äänestämään ja välittivät selkeän, välittivät selkeän viestin. He haluavat olla vahvemmin mukana Euroopan hankkeessa. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, jonka haluamme käynnistää tulevina kuukausina, tulee olemaan mahdollisuus, jota ei saa hukata. Se on mahdollisuus kuunnella kansalaisia ymmärtää heidän odotuksiaan, ymmärtää heidän vaatimuksiaan ja myös heidän toiveitaan ja mahdollistaa se, että demokratiamme toimisi paremmin. Meidän velvoitteenamme on tehdä, muuttaa käytännöksi nämä pyynnöt ja suoriutua tästä tehtävästä niin, että EU pystyy vielä tehokkaammin vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin. Nämä kaikki ajatukset on tietenkin saatava muuttumaan vielä parlamentaarin, parlamentin asiakirjoiksi ja politiikaksi. Ja toivon, että pysymme tässä, olemme tässä haasteiden tasalla. Kiitoksia. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron puheenjohtaja Manfred Weberille. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, Lissabonin sopimuksella EU, äh, äh, EU teki myönnytyksen sen jälkeen, kun perustuslaki oli hylätty. Me emme äh, nörtyneet vaan opimme virheestämme. Lissabonin sopimus loi unionin yhteisöstä se antoi Euroopalle poliittiset kasvot yhden yhtenäisen äänen ulkopolitiikassa. Istuttiin samassa pöydässä maailman johtajien kanssa ja puhuttiin esimerkiksi Iranin ydinsopimuksesta. Se myös vahvisti kansalaisten roolia. Yhteispäätösmenettelystä tuli päälainsäädäntömenettely. Euroopan parlamentti on nyt vaikutusvaltainen instituutio ja me annoimme Euroopan tasolle lisää lisävaikutusvaltaa tietojenvaihtoon, rikosten torjuntaan, turvapaikkapolitiikkaan. Näistä tuli EU-politiikkaa ja tämä toi Euroopassa enemmän turvallisuutta. Ja tämä antoi myös sitovan luonteen perusoikeuskirjalle. Näin luotiin kehykset eurooppalaiselle elämällä tavalle. Perusoikeuskirjassa lukee, mitä tarkoittaa olla eurooppalainen sosiaalinen markkinatalous, ympäristön suojelu, oikeusvaltioperiaate, demokratia ja vapaus. Eurooppa ei ole koskaan ennen nyt suoraa tietä takapakki ja edistys muokkaavat sitä. Lissabonin sopimus oli valtava askel kohti modernia yhteistyötä unionin ja jäsenvaltioiden välillä. Edmund Burke sanoi, että valtio ilman tapoja muuttua ei pysty kehittymään. Eli kymmenen vuotta Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen meidän on otettava nyt seuraavat edistysaskeleet. Tuleva konferenssi Euroopan tulevaisuudesta on tähän parasta tilaisuus, kun Giscard d'Estaing avasi aikanaan valmistelukunnan, hän sanoi, pitää unelmoida ja meidän pitää nyt myös osata unelmoida. Meidän pitää vastata perustavanlaatuisiin kysymyksiin, millä alueella Euroopan unionin pitää toimia tulevaisuudessa. Meidän pitää tarkistaa EUn toimivalta. Euroopan unionin pitää keskittyä vain niihin asioihin, joilla meillä on todellakin myönteistä vaikutusvaltaa kansalaisten arkipäivään. Tarvittavilla osa-alueilla EU tarvitsee myös tar- oikeanlaiset välineet toimijakseen. Toiseksi, miten voimme vahvistaa parlamentaarista demokratiaa EU-tasolla? Tässä, tämä on edelleen haaste. Kansalaiset luottavat Eurooppaan vain, jos poliittiset päätöksentekijät ovat myös vastuuvelvollisia Entä miten voimme vahvistaa EUn roolia tässä sodassa, taistelussa Kiinan ja USA välillä? EU voi vain puhua yhdellä äänellä ja meidän EPPn Listening Tour oli tässä ensimmäinen askel. Meidän pitää tehdä rintarinnan työtä kansalaisten kanssa ja kansallisten parlamenttien kanssa, sillä tärkeintä ovat kansalaisten valitut edustajat. Ja meillä on EPPn tähän selkeä idea. Kyse ei ole vähin pienimmästä yhteisestä nimittäjästä, vaan parhaista ideoista. Tämä ei ole teoreettinen harjoitus, vaan konkreettinen alku, eikä tämä ole mikään tekninen harjoitus, vaan todellinen keskustelu siitä, mitä tarkoittaa olla eurooppalainen. Näin voidaan luoda eurooppalaisen, eurooppalainen identiteetti kansallisen identiteetin rinnalle. Annetaan, äh, tehdään tästä kymmenenvuotispäivästä ähm, tämän prosessin alku. EPP on valmis siihen. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Garcia Perez. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, on hyvä hetki luoda tilannekatsaus. Aikanaan Lissabonin sopimus oli kyseisen puheenjohtajavaltio Portugalin voitto. Siellä oli sosiaalisesti johtoja aika Euroopan unionissa oli hyvin arkaluontoinen. Kaikki muistamme, millainen trauma tuli siitä, että kahdessa jäsenvaltiossa hylättiin Euroopan perustuslaki 2005 ja kuinka paljon epävarmuutta siitä syntyi. Mutta meidän on tunnustettava se, että valmistelut kunnan työ 2002 ja 2003 ei, ei mennyt hukkaan. Siellä ponnisteltiin vahvasti niin, että voitaisiin vastata unionin haasteisiin. Yhteiset olivat liikaa keskittyneet markkinoihin ja unohtaneet, että pystymme paljon kunnianhimoisempaan prosessiin. Haluamme eurooppalaista demokratiaa, joka kykenee ratkaisemaan kansalaisten ongelmia. Oli puututtava sellaisiin asioihin kuin perusoikeudet, kansalaisten Eurooppa, ja sosiaalisten oikeuksien edistäminen. Kuitenkin Ranskan ja Hollannin kansanäänestykset toivat esille sen, että ainakin osa kansalaisista ei tuntunut olevansa osa prosessia. Onneksi monet tärkeistä näkökohdista otettiin mukaan Lissabonin sopimukseenkin tuosta perustuslaista ja merkittävä edustusta on tapahtunut. Yhtäältä Euroopan unionilla on nyt oikeudellinen henkilöllisyys ja se voi liittyä kansainvälisiin perussopimuksiin. Lisäksi on vahvasti vahvistettu Euroopan parlamentin roolia ja on parannettu myös kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Perusoikeuskirja on oikeudellisesti sitova ja se on vahvistanut kansalaisten oikeuksia Euroopassa. Onko tämä tarpeeksi? No ei tietenkään. On aivan selvää, että kansalaiset odottavat meiltä vielä enemmän. Ja tästä syystä Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi on mahdollisuus, jota me emme voi menettää. Meidän on saatava uutta potkua integraatioprosessille ja tehtävä unionista demokraattisempi, dynaamisempi ja ihmisiä lähempänä oleva. Meidän ei tule tehdä menneisyyden virheitä. Tarvitsemme kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan tuen aivan alusta asti. Heidän on tunnettava olevansa osa tätä. Me emme voi tehdä päätöksiä etukäteen kuulematta heitä. Jos on olemassa poliittista tahtoa, voimme tehdä paljon enemmän mm, perussopimuksen kanssa. Vielä on liikkumavara. Esimerkiksi voimme vahvistaa tämän kärkiehdokkaan järjestelmän tai rajat ylittyvät listat. Voisimme päästä yli yksimielisyydestä niin tärkeissä asioissa kuin vero, verotus ja ulkopolitiikka. Ja näin saavuttaisimme oikeudenmukaista verotusta ja voisimme päästä ongelmista, kuten esimerkiksi sellaiset, jotka liittyvät ähm, Albanian ja Pohjois-Makedonian liittymiseen. Emme voisi hukata tässä asiassa ollenkaan aikaan. Kyllä neuvosto tämän tietääkin ja siksi viime viikolla löydettiinkin tapa ylittää yksimielisyysvaatimus niin, että ennen vuotta 2050 päästään hiilineutraaliuteen. Toivon, että ei tähän jäädä, vaan, ne, vaan että neuvosto purkaa näitä yksimielisyyspäätöksiä. Ainoastaan näin voimme toimia ajoissa eh, haasteiden edessä. Me aloitamme nyt uuden poliittisen vaiheen ja meidän on nyt oltava rohkeita. Eurooppa ei ole enää sama kuin kymmenen vuotta sitten. Voisimme puhua ilmasto, hätätilasta, sukupuolikysymyksistä, pakolaista, jotka kolkuttelevat Euroopan ovilla. Toivoin, että heillä olisi täällä tulevaisuus, lapsiköyhyys. Tää, meillä on valtavasti asioita, joita meidän on työstettävä otetaan tämä mahdollisuus tosissaan ja tehdään työtä kansalaisten kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta Euroopamme olisi vahvempi ja parempi. Kiitoksia sitten Pascal Durand. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Rouva puheenjohtaja, herra puheenjohtaja. Tämä on tärkeä hetki meille. EUn historiassa sanoitte sen aloituspuheessaan, että teette sen puhemies, kun syyttää äärimmäisen tärkeän tehtävän. Kymmenen vuotta on hieno ikä Ranskassa. Se on ikä, jolloin lapset menevät alakoulusta, yläkoulusta, lyseolle, eli menevät uuteen aikakauteen uuteen elämään. Silloin kun he hieman ottavat pesäeroa tuosta koulun mukavuusalueelta ja menevät kohti tilannetta, joka on hankalampi, jonka myötä voivat kohdata tulevan maailman. Maailma on muuttunut kymmenessä vuodessa. Maailma on muuttunut kymmenessä vuodessa, tiedätte sen, me tiedämme sen haaste, jonka kohtamme nyt ei ole enää sama haaste, jonka kohtasimme kymmenen vuotta sitten. Ilmastokysymykset, sosiaaliset kysymykset, maahanmuutto, kysymykset, demokratia-asiat, vaarat, jotka kohdistuvat meidän demokratioihimme ja joskus jopa EUn sisällä uhat ovat uusia. Meidän pitää muuttaa sääntöjä maailmassa, joka muuttuu. Meidän pitää myös muuttaa omia sääntöjämme. Meidän pitää se tehdä demokraattisessa logiikassa kunnioittain oikeusvaltioperiaatteita. Sanon tämän selvästi ja käännyn neuvoston puoleen. Hallitusten välisen toiminnan pitää kehittyä. Teidän pitää nyt ottaa huomioon enemmän Euroopan parlamentti, joka edustaa kansalaisia. Lissabonin sopimus mahdollisesti tuon ensimmäisen askeleen on erittäin tärkeää, että jatketaan tuota prosessia. Ja neuvosto itsessään pitää olla avoimempi, joten komissio voisi tukeutua kahteen sanomalla käyttöön. Ja kyllä, tämä selitettiin juuri konferenssilla turvallisuudesta, jonka mainitsitte puheessanne, rouva puheenjohtaja, on tärkeää uutta. Kymmenessä vuodessa kansalaiset, yhteis- kansalaisyhteiskunnan ovat menneet julkiseen keskusteluun. Meidän pitää nyt ottaa huomioon äärimmäisen vahvasti heidän odotuksensa. Emme voi jatkaa EUn toimintaa ilman kansalaisia ja kansalaisyhteiskunta tästä syystä – mitä tulee tähän konferenssiin, emme saa tyytyä siihen, että kuuntelemme vain kansalaisen. Meidän pitää ottaa heidät mukaan eurooppalaisen hankkeeseemme. Varmistaa, että 2000-luvulla viimeinkin on eurooppalainen kansalaisuus, joka ei ole 27 kansalaisuuden summa, on jotain suurempaa. Se on eurooppalainen yleinen etu, joten rouva puheenjohtaja, herra puheenjohtaja, Tiedän, että parlamentti tulee olemaan paikalla auttamassa teitä, jotta varmistetaan, että kansalaiset ovat mukana julkisessa keskustelussa ja kansalaisyhteiskunta myös. Auttakaa meitä tässä. Älkää jättäkö tätä mahdollisuutta käyttämättä, se on ehkä Euroopan viimeinen mahdollisuus, jotta se voi lähentyä kansalaisiaan. Varmistakaa, no tiedätte, tähän lopetan puhemies. 70 vuotta sitten toinen tapahtuma tapahtui Winston Churchill – käytti puheenvuoron muutama sana metrin päästä täältä Kleberin aukiolla parvekkeella ja hän sanoi, tämä kaksi riviä, hän päätti tähän, halusi siteerata häntä, koska tämä oli ajankohtaista. Vaarat, jotka kohdat meitä ovat suuret, hän sanoi, mutta suurta on myös voimamme. Ei ole mitään syytä siihen, ettei onnistuttaisi toteuttamaan tuota tavoitetta. Ja saman aikaan tämän Euroopan, yhtenäisen Euroopan rakenne Tämä oli totta 70 vuotta sitten, tämä on edelleen totta enemmän kuin koskaan. Grazie. Presidente Lambert. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Lambert, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kollegat. Kymmenen vuotta sitten aloitin toimintani Meppinen Lissabonin sopimus astui silloin voimaan. Edelleenkin on hienoa, että on tämä demokratian rakentamisen edistyminen EU-ssa. Ilman Lissabonia – parlamentilla ei olisi tullut oikeutta ratifioida näitä kansallisia sopimuksia tai olla hyväksymättä ne. Se ei olisi lainsäädännön käyttäjä EU-asioissa, eikä se voisi kuulla poliittisia päättäjiä ja komissaareja. Lissabonissa myös perusoikeuksien kirsautti tämän juridisesti rajoittavan karakterin, jotta voidaan suojella paremmin ihmisarvoisuutta, vapautta, tasa-arvoisuutta, solidaarisuutta, kansalaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, joka pätee kaikkiin unionissa. Mutta monelle kansalaiselle kuitenkin on myös niin, erityisesti Ranskassa, Alankomaissa ja Irlannissa on niin, että kun Lissabonin astui voimaan, niin se koettiin sellaiseksi, että heidän einsä ei tullut huomioiduksi. Ja puhuttiin siitä, että olisi kyse ensimmäisen uusiliberalistisista suuntauksista, miksi että, kiel, että keskuspankki ei voisi julkisia investointeja rahoittaa, tai ö, pääoman vapaa liikkuminen pyhitettiin tällaiseksi absoluuttiseksi dogmaksi. Tämä symboloi äärimmäisesti tätä epätasapainoa taloudellisten vapauksien ja toisaalta äh, sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden välillä. Arvon kollegat, Lissabonin sopimus salli parlamentille sen, että se voi hylätä sopimukset, jonka sen mielestä ovat yleisen edun vastaisia. Kollegat, olkaamme rohkeita, pitää hylätä Mercosur-sopimus, joka voi vai äh, pahentaa ilmastotilannetta. Lissabonin sopimus antaa parlamentille myös päätäntävaltaa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Meidän pitää tarvitsi rohkeita ja käyttää tätä hyväksi ja vaatia komissiolta uusi ehdotus, joka on vihreän kehityksen sopimuksen mukainen. Lissabonin sopimus avaa komissiolle oven, jonka myötä voidaan kiertää tämä yksimielisyysäänestys fiskaaliasioissa. Pitää käyttää artiklasta 16 Rova von der Leyen Kollegat, olkaamme rohkeita. Kansalaisten luottamus tulee olemaan palkintomme. Kiitos. Grazie, presidente Zanni. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Zanni. Olkaa hyvä. presidente. Oggi... Kiitoksia puhemies. Meidän on oltava tänään juhlistamassa kymmentä vuotta siitä, jonka piti olla sopimus, jonka olisi antanut EUlle potkua ja johtanut sitä kasvun ja hyvinvoinnin tulevaisuuteen. Valitettavasti tosiasiat osoittavat sen, että tuo sopimus osoittautuu epäonnistuneeksi. Tänä päivänä EUn toimielimet ovat heikompia, kansalaiset Euroopassa ovat myös heikompia ja Euroopan unioni kokonaisuudessaan on syvässä institutionaalisessa ja poliittisessa kriisissä. Tämä osoittaa, että tällainen lähestymistapa keskittymistapa on epäonnistunut. Eh, Lissabonin sopimus pyrki tällaisiin keskittymisprosessiin viemään, jossa ei kunnioiteta kansallisia etuoikeuksia eikä kansojen oikeuksia eikä eroja Euroopan kansojen ja kansalaisten välillä. Täällä heidät nähdään ikään kuin vaarana, vaikka se oli, sen pitäisi olla arvo, jota suojellaan. Näin vastaavuuksia tänään, kun vaikuttaa siltä, että ryhdytään tekemään samoja virheitä. Neuvostojen ja mm, neuvostopuheenjohtaja Michelin mm, edeltäjäkin tässä toimivat, voidaan ajatella Brexit-kansanäänestyksestä, siellä selvästi ilmaistiin joidenkin maiden vastahakoisuus lähteä tähän projektiin. Sama näkyy Brexitistä, mutta tulos oli erilainen. Jos nyt Ir, niin Irlannin kansan äänestyksen tulos saatiin käännettyä, mutta ei nyt kuitenkaan ole pystytty kääntämään ympäri brittikansalaisten päätöstä, joka tehtiin vuonna 2016. Neuvoni on se, että ei pitäisi tehdä samoja virheitä. Olemme nyt tammikuussa aloittamassa merkittävien neuvottelujen käymisen Britin kanssa. Tässä parlamentissa ei pitäisi olla sellaista asennetta, että haluamme rangaista brittejä heidän valinnansa, valintansa takia tai kääntää ympäri demokraattista päätöstä, joka siellä on tehty, vaan meidän olisi tehtävä työtä sellaisen sopimuksen puolesta, joka suojelisi yrityksiämme ja kansalaisiamme ja jonka kautta myös vuoden 2020 jälkeen meillä voisi olla hyvä molempia hyödyttävä yhteistyösuhde yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Jos Eurooppa ja Euroopan elimet eivät pysty kuuntelemaan kansalaisiaan paremmin ja ottamaan huomioon paremmin jäsenvaltioiden oikeuksia, niin enpä valitettavasti usko, että kymmenen vuoden päästä voisimme juhlistaa Lissabonin sopimuksen 20 vuosipäivää. Ole Jambaski, prego. Sitten edustaja Zambaski, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Nyt on kymmenen vuotta kulunut Lissabonin sopimuksen voimaan tulosta. Tämän piti olla sopimus, joka luo perustuslaillisen Euroopan, mutta tämä oli myös yksi syistä, miksi ECR-ryhmä Euroopan parlamentissa ylipäänsä perustettiin, me puolustamme arvoja, jotka eivät sovi yhteen. Me nimittäin halusimme, halusimme lisää avoimuutta. Itse asiassa Lissabonin sopimus johti demokratiavajeeseen, liikaan keskittämiseen, kömpelön päätöksentekoon, hitaaseen päätöksentekoon. Tästä syystä ihmiset eivät enää luota toimielinten työhön. Lissabonin sopimus on myös yksi syystä Brexitiin. On yhä edellään, edelleen ihmisiä täällä, jotka hyökkäävät sellaisten ihmisten ihmisten kimppuun, jotka ovat tulleet laillisesti valituiksi edustajiksi jäsenvaltioissa. Lissabonin sopimus antoi lisää vaikutusvaltaa Euroopan parlamentin, mutta oliko tämä todella tarkoituksena? Minä uskon, että näin ei ole. Minä en nimittäin usko Euroopan unioniin super valtiona. En usko senlaiseen hankkeeseen, joka haluaa korvata oman kotimaan, niin Lissabonin sopimus oli virhe. Se oli yritys saada kompromissi aikaiseksi, mutta se johti myös äh, federaatiokehitykseen. Me tarvitsemme unionin, joka koostuu jäsenvaltioista, jotka kunnioittavat toisiaan. Lopuksi vielä hyvää joulua kaikille. Olkaa hyvä, äh, puheenjohtaja Aubry. Merci. Euh. Kiitos puhemies. No, just tuotetaan Lissabonin sopimuksen syntymäpäivä, se on sensaatiomaista. Sitä ei ole pitänyt hyväksyä, kun on ollut kansanäänestykset Ranskassa, Alankomaissa ja Irlannissa. Tässä brutaalisti toimittiin epädemokraattisesti ja tässä ei ole kohdattu suuria haasteita ilmastonmuutosta ja epätasa-arvoisuuksia. Perusoikeuksien kirja ei ollut riittävä, jotta saadaan sosiaalista oikeutta Eurooppaan, koska tämä perusoikeuksien kirja ei ole riittävä. Sopimukset eivät ole mitään jumalallista puhetta, ne pitää kyseenalaistaa ilman tabuja. Pitää sanoa, että vihreän ohjelma, joka sosiaalinen ja ekologinen, ei voi tulla pantäytännöksi tarvittavalla voimalla näissä nykypuitteissa. Ekologinen siirtymä sisältää kuitenkin kultaisen säännön. Se huomataan Ranskassa, kun eläkkeitä ollaan muokkaamassa komission tuella ja joka saa aikaan historiallista mobilisaatiota tälläkin viikolla. Tämä nähdään myös kunnon tällaista yleistä polkumyyntiä, jota vapakaupan dogma kannustaa ja fiska, äh, verovälttelyyn vastainen taistelu on mahdotonta äärimmäisen hankala niin kauan kuin nämä eurooppalaiset veroparastot, kuten Irlanti tai Luxemburg, jatkavat toimintansa, niillä on veto-oikeus. Sopimuksia käytetään tekosyne, jotta ei toimita e, niiden, mitä menetään aikaa, kun pitäisi panna täytäntöön ennennäkemätön vallankumous. Nämä vanhat säännöt pitää korvata ja kun nyt tulee tämä konferenssi, se on hyvä tilaisuus. Tarvitaan vahvennettua demokraattista valvontaa, mikä pitää konsultoida kansalaisia. Parlamentilla aloiteoikeus, neuvoston keskustelu pitää olla avoimempia ja lobbareita ei saa sietää. Pitää mukautua tähän aikaan. Pitää olla vihreä sääntö, joka suojaa luonnonvaroja. Tar- tarvitaan tällaista sodasta protektionismia, tarvitaan kollektiivinen hanke, jossa tapahtuu sosiaalista ja fiskaalista harmonisointia ylhäältä käsin, eli tämä edistyssopimus, joka on kestävä, eikä tällaista vakautta ja kasvua. Keskuspankin pitää palvella uutta vihreän kehityksen ohjelmaa muun muassa. Tässä pitäisi konsultoida kansalaisia ja tehdä yhteistyötä enemmän. Tämän myötä voidaan vastata aikamme haasteisiin. Tässä nämä opit, jotka pitäisi ottaa nyt, kun Lissabonin täyttää 10 vuotta. Grazie arvoisa puhemies ellei, tämä, ellei Lissabonin sopimusta olisi ollut, olisi aivan mahdollista, että meillä ei olisi brexitiä nyt. Ehkä meidän pitäisi olla kiitollisia siitä, että päätitte laajentaa omaa, omia valtuuksiaan ne ja luoda tällaisen supervaltion ja ohittaa kokonaan kansalliset valtiot ja äänestäjät työväenpuolue ei halunnut antaa kansanäänestöt. Varmaankin he ovat nyt pahoillaan siitä Irlannissa, oli kansanäänestys tulos väärin, ja joutuivat äänestämään uudestaan. Muistatapa, mitä Thatcher sanoi, Euroopan ei eh, pitäisi olla mikään institutionaalinen väline, jota koko ajan joidenkin abstraktien intellektuaalien käsitteiden mukaan muutetaan, mutta sellainenhan siitä on tullut. Kuitenkin Lissabonin sopimuksen artikla 50 on mukana. Se tarkoittaa, että voidaan poistua EUsta, mutta se, olisi vain, se olikin vain ansa. Britit kuitenkin äänestivät sen myötä Nigel Farage sen painostuksen ansiosta Brexit-puolueessa, joka johti konservatiivin voittoon ja Boris Johnsonin toimintaan. Me olemme lähtemässä täältä tammikuussa. Te voitte juhlia Lissabonin sopimusta, me taas juhlimme omaa suverenisuuttamme, riippumattomuutta ja demokratiaa. Olemme jälleen vapaa maa. E adesso la parola alla presidente... Seuraavana puheenjohtaja von der Leyen, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Kun katsotaan tämän vuosikymmenen alkua, niin jotakin puuttui Euroopan hankkeesta, rautaesirippu jo murtunut. Euroopan yhteisöt olivat jo todellisuutta, mutta jotakin puuttui silti. Edeltäjäni Jacques Delorsin sanoin, Eurooppa tarvitsi sielun oli aika antaa sielu Euroopalle. Ja tässä on, tästä on Lissabonin sopimuksessa juuri kyse. Jos kysytään asianajajilta, niin he selittävät, että Lissabonin sopimus on antanut EUlle oikeushenkilöiden. Totta kai näin on, mutta kyse on enemmästäkin. Lissabonin sopimus on antanut EUlle sielun, tai se on oikeastaan löytänyt uudelleen EUn Euroopan todellisen sielun, tuon sielun, joka joka antoi meidän taistella tyrannia vastaan ja voittaa sen. Tuo soulu, sielu mursi rautaesiripun ja yhdisti EUn. Lissabonin sopimus, sopimus on kyse eurooppalaisesta identiteetistä, demokratiasta, oikeusvaltioperiaatteesta, vapauksista ja oikeuksista. Lissabonin sopimus on antanut kansalaisille keskeisemmän roolin. Se on antanut enemmän valtuuksia Euroopan parlamentille ja se on myös antanut, tuonut kansalliset parlamentit eturintamaan. Se on antanut Euroopan kansalaisille oikeuden pyytää komissiolta lainsäädäntöehdotuksia. Se oli raikas ilmavirta Euroopan demokratiassa. Eurooppalainen hanke rakennettiin talouden ympärille, mutta Euroopassa ja Euroopan unionissa oli aina kyse enemmästäkin kuin hiilestä ja teräksestä, enemmästä kuin sisämarkkinoista. Euroopan oli aina tarkoitus olla unioni ja Lissabonin sopimuksen myötä Eurooppa löysi tämän kutsumuksen. Hyvät jäsenet, viimeisten kymmenen vuoden aikana pahaa lupaavat tuulet ovat puhaltaneet unionissa, mutta meidän unionimme on kuin kaisla, joka taipuu, mutta ei murru. Uudet haasteet eivät lamauta unionia, vaan auttavat sitä edistymään koska unioni ammentaa voimansa perussopimustensa ja eurooppalaisten kansalaisten periaatteista ja arvoista. Meidän unionimme ei ole loppuun viety hanke. Se on jatkuva rakennushanke. Se on joka päivä uudelleen tehtävä valinta ja siinä juuri on Euroopan unionin kauneus ja ainutlaatuisuus. Olen vakuuttunut, että me emme ole vielä käyttäneet täysin kaikkia Lissabonin sopimuksen antamia mahdollisuuksia. Vuodesta 2016 lähtien, kun olin Saksan puolustusministerinä, olen auttanut löytämään pysyvän rakenteellisen yhteistyön puolustusalalla yhtenä sen välineenä. Tämä väline oli jo Lissabonin sopimuksessa, mutta sen potentiaalia ei ole käytetty täysin hyväksi. Lissabonin sopimuksella on vielä paljon muutakin meille tarjottavana, jotta EUsta tulisi vieläkin tehokkaampi, vahvempi ja suvereenimpi. Nyt meidän on pantava täytäntöön koko Lissabonin sopimuksen potentiaali, ja me kuulimme jo monia ehdotuksia tässä keskustelussa tänään. Ja nyt kun juhlimme näitä kulunutta kymmentä vuotta, meidän on käännettävä katseemme tuleviin kymmenen vuoteen. Niin ne tulevat olemaan sellaisia kun me niistä teemme ja sellaisia kun Euroopan kansalaiset haluavat niistä tehdä. Lissabonin sopimuksen hyväksymisaikoina mietittiin vielä, voisiko EUlle antaa hymni tai lippu ja viimeisten kymmenen vuoden aikana miljoonat eurooppalaiset kansalaiset ovat kaduilla heiluttaneet sinilippua, jossa on nämä 12 tähteä, meidän eurooppalaista lippuamme. Ja miljoonat eurooppalaiset ovat innostuneena kuunnelleet Oodia ilolle tätä Euroopan unionin erinomaista hymniä. Euroopan unioni on sama kuin kansalaisensa Siksi Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on ennen kaikkea kansalaisten konferenssi. Meidän on kuunneltava sitä, mitä kansalaisilla on meille sanottavana. Meidän on vastattava kansalaisten huolenaiheisiin ja heidän toiveisiinsa. Tämä on kaikista paras kunnianosoitus, jonka voimme Lissabonin sopimukselle tehdä. Tämä Lissabonin sopimus antoi sielun Euroopan unionille. Sopimus loi kansalaisten Euroopan. Sopimus laittoi Euroopan kansalaiset eurooppalaisen hankkeen keskiöön. Eurooppa on heidän valintansa, heidän tulevaisuutensa ja Eurooppa on myös meidän valintamme. Me, valinta, joka meidän on tehtävä uudelleen joka päivä käytännön toimissamme. Eläköön Eurooppa. Grazie. Grazie, signora Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja seuraavana puheenjohtaja Michel, olkaa hyvä. Mr. President, Puhe- Madam President. puheenjohtaja, tse, parlamentin jäsenet, on ilo olla täällä juhlistamassa sitä, että on kulunut kymmenen vuotta Lissabon sopimuksen hyväksymisestä. Nämä muistelut rakentavat sillan Euroopan menneen ja tulevaisuuden välille mikä olisikaan parempi paikka tälle historialliselle muistelulle kuin Euroopan parlamentti, demokratian kiiltävä symboli, hyvät naiset ja herrat, äh, instituutioilla on väliä. Ne antavat legitimiteettiä ja äh, takavat jatkuvuuden, niin kuin Jean Monnet sanoi ihan oikein. Niillä on väliä, koska niiden myötä voimme toimia. Ne heijastelevat sitä, mitä edustamme. Katsotaan tapa taaksepäin hieman. Rooman sopimus vahvisti solidaarisuuden, joka sitoo Euroopan. Se linkitti kohtalomme ikuisiksi ajoiksi yhteen. Maastrichtin sopimus, no siinä muistitte historiallista tärkeydestä, joka on sillä, että päättyi Euroopan maanjoon jakolinjoihin. Se auttoi parantamaan haavamme – Lissabonin sopimus teki perusoikeuksien kirjastamme laillisesti sitovan. Unionissa alkoi yhteisten arvojen aikaa ja se valmisteli nykyistä Eurooppaa, joka perustuu arvoille ja demokraattisille instituutioille, jota kunnioitetaan globaalisti ja joka on sitoutunut parantamaan kansalaisten elämää. Me kaikki arvostamme perusoikeuksia ja arvoja, libera- äh, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Lissabonin sopimus korostaa näitä avainarvoja Lissabonin sopimus. No siihen myötä paremmin demokratiamme vahvistamalla parlamentin kykyä ohjata unionin toimintaa. Lissabonin sopimus myös antoi Euroopalle voimakkaamman äänen globaalissa asioissa synkronisoimalla Euroopan ulkopolitiikkaa. Nyt voimme esitellä yhtenäisemmän kasvun muulle maailmalle. Ja Ruotsin entistä pääministeriä ja Niin haluan, että Eurooppa on toimija eikä mikään pelinappula. Hyvät naiset ja herrat, nyt olemme kärsimättömiä. On valtavasti haasteita edessämme. Ilmasto, digitaalinen agenda, rauha, turvallisuus, puolustus, kyky puhua yhdellä äänellä vahvasti kansainvälisellä näyttämöllä. Enemmän kuin koskaan olen samaa mieltä teistä siitä, että meillä on syitä olla luottavaisia, syitä olla optimistisia. Uusi islannin sykli alkaa. Nyt on uusi parlamentti, joka on liikekannalla. Se on ajattelemassa tulevaisuutta, on valmis keskustelemaan ja valmis kantamaan vastuunsa. Tiedämme, mitä yhteisiä tavoitteita on, tiedämme, mikä on komission ohjelma, työohjelma. Se on parlamentin neuvoston oikein kanssa samalla linjoilla. Ja sitten tulee tuo konferenssi turvallisuudesta, jossa me yhdessä puhua näistä asioista ja edistää yhdessä eurooppalaista asiaa. Nyt on kulunut kymmenen vuotta romasomuksesta, joka ei ole vielä myöskään täyttänyt kaikkia potentiaalien joten pitää nyt ajatella myös tulevaa kymmentä vuotta, pitää olla luottavaisia, optimistisia ja luottamuksellisia unohtamatta sitä, että meidän pitää kantaa tätä eurooppalaista ideaalia ja unelmaa realismin kerran, pragmaattisesti, mutta erityisesti suurella päättäväisyydellä. Tämä pitää olla kaikkia eurooppalaisia, oli alkuperä mikä vain, oli kansallisuus mikä vain, oli uskontovakaumus mikä vain. Pitää huomioida nämä vahvat arvot, jotka sitovat meitä, yhdistävät meitä, nämä arvot, jotka tuon sielun rakentavat. Kiitos. Grazie presidente, grazie a Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Keskustelu päättyy tähän ja keskeytämme istunnon pariksi minuutiksi. Kiitoksia. No niin, jatkamme istuntoa. Esityslistan mukaisesti seuraavana vuorossa Euroopan neuvoston julkilausumat Euroopan neuvoston 12. ja 13. joulukuuta pidetyn kokouksen päätelmät. Tähän sisältyy sisä, sininen kortti kortti ja menettely ilman puhujan listaa. Voitte käyttää sähköistä järjestelmää ja tiedätte menettelyn. Nyt annan puheenvuoron välittömästi puheenjohtaja Charles Michelille, Euroopan neuvoston puheenjohtajana. Olkaa hyvä. Monsieur le, le président. Hyvä puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Minulle on erityisen suuri kunnia nyt ensimmäistä kertaa ilmaista itseäni Euroopan parlamentin edessä roolissani. Haluaisinkin todeta, että haluaisin kehittää erittäin laadukasta toimielinten välistä yhteistyötä, joka palvelee Euroopan unionin hanketta. Ja nyt haluaisin kertoa viime viikon Euroopan neuvostosta ensimmäisenä Haluaisin puhua kunnianhimoista, saada aikaan rauhan luonnon kanssa. Ilmastonmuutos on uhka ja joitakin tunteja, tunteja sen jälkeen, kun komissio oli ilmoittanut tästä uudesta vihreästä sopimuksesta, joka on kunnianhimoinen toimintasuunnitelma, jonka kautta pyritään voittamaan tämä taistelu. Euroopan neuvosto yksimielisesti hyväksyi sopimuksen, joka koski hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Yksi eurooppalainen eh, eh, maa tarvitsee lisää jotta se voi täytäntöönpanna tämän sopimuksen, jota tuettiin yksimielisesti. Tämä on jättiläisen harppaus oikeaan suuntaan ja näin pääsemme eteenpäin. Olen mu- muissa tapauksissakin verrannut tätä ensimmäisiin askeliin kuun pinnalla. Todella on tärkeää tuoda esille se, että Eurooppa neuvosto aivan oikeutetusti totesi, että ilmastosiirtymän on oltava yh, tasavertainen ja sosiaalisesti tasapainoinen. Se tarvitsee talousresursseja ja saimme EIPltä ilmoituksen, joka koskee hyvin kunnianhimoista rahoitusta ilmaston puol- puolesta – ja perustetaan myös tämä kunnianhimoinen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston. Mukana pitäisi olla ajatus siitä, että kaikilla eurooppalaisilla ei ole sama lähtöruutu. Kansalliset tilanteet vaihtelevat ja panimme tämän merkille. On tärkeää, että meillä on strategia, jossa kunnioitetaan eri jäsenvaltioiden valintoja koskien niiden energialähteiden yhdistelmää. Tässä joitakin asioita tästä keskeisestä hankkeesta tulevina vuosina ilmastonmuutoksen torjunta. Tämä on vakava haaste. Se on muutettava mahdollisuuksiksi, innovoinniksi, kasvuksi. Euroopasta on tehtävä vihreän talouden johtaja ja todella neuvosto pyrki oman kortensa tähän kekon kantamaan. Hyvät naiset ja herrat, seuraava EU-talousarvio tulee olemaan hyvin kompleksi Asia on hyvin monisyinen ja vaikea johtuen Brexitistä. Me tiedämme, että, että maiden on makset, joidenkin maiden on maksettava enemmän ja toisten maiden on saatava enemmän. Tämä merkitsee sitä, että meidän on pyrittävä kehittämään johtajien kesken neuvostoprosessia, joka perustuu perussopimuksille. Uskon, että tässä kysymyksessä ei ole kyseessä ainoastaan BKT-prosentit, eikä ainoastaan kansalliset maksuosuudet. Tietenkin nämä ovat hyvin näkyviä seikkoja kansallisella tasolla, mutta kyseessä on myös sisältö, prioriteetit. Mitä haluamme tehdä tulevina vuosina? Mitä lisäarvoa haluamme kehittää tulevina vuosina? On myös päästävä tasapainoon klassisten Euroopan toimintapolitiikan, kuten kohesio, maatalous, tällaisten politiikan välillä yhtäältä ja toisaalta nämä uudet haasteet, kuten maahanmuutto, ilmastonmuutos, innovaatio. Uskon, että on hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä eurooppalaisten johtajien kanssa, myös parlamentin kanssa, komission tuella ja pyrittävä ottamaan askeleita eteenpäin seuraavina viikkoina ja kuukausina. Ehdollisuus on tärkeä semmoinen eri maissa. Se tarkoittaa eri asioita joillekin maille. Puhumme oikeusvaltioperiaatteesta toisille, maahanmuutosta tai sosiaalista tai verotuksesta, polkumyynnöstä. Toinen tärkeä asia tässä budjetissa tulee olemaan joustavuus. Ymmärrän, että on paljon maita, jotka kannattavat joustavuuden lisäämistä ja katsomme, onko mahdollista löytää kompromisseja näihin eri asioihin. Toinen tärkeä asia, joka liittyy Euroopan talousarvioon, on tietenkin omat varat. Olen huomannut vahvoja merkkejä Euroopan parlamentista myös tästä aiheesta. Silloin kun asiasta puhutaan, on tärkeää katsoa tätä. Jotkut ajattelevat, että voitaisiin laajentaa päästökauppajärjestelmää, toiset ajattelevat, että voitaisiin ottaa käyttöön digitaalista verotusta. Jotkut ajattelevat, että voitaisiin katsoa muoviveroa ja muitakin seikkoja on otettu esille. Sitten menettelystä seuraavista vaiheista. Neuvosto on selvästi antanut minulle mandaatin, että komission tuella jatkan tiivisti ja aktiivisesti välisen kuulemisia jäsenvaltioiden kanssa ja pyrimme pääsemään eteenpäin ja samaan aikaan kompromissin. Ja katsotaan, missä vaiheessa alkaa hahmottumaan riittävästi yhteistä pohjaa niin, että voimme päätöksiä tehdä. Toivon, että parlamentin kanssa voimme jo ennalta keskustella. Näin on tapahtunutkin eilen illalla ensimmäistä kertaa. Mukana oli Euroopan parlamentin valtuuskunta niin, että voisimme ottaa huomioon perustuslakien, perustussopimuksen mukaisen roolin, joka Euroopan parlamentille annetaan päätösmenettelyssä. Kaikki haluavat kehittää hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Lyhyesti viittasimme myös Brexittiin. Lyhyesti, koska näiden kahden päivän aikana saimme tiedon vaaleista ja hyvin rauhallisesti ilmaisimme sen asian, että Euroopan neuvosto on valmis tekemään työtä muiden toimielinten kanssa Michel Barnier